Eduard Raul Helvigiä, joka on ilmoittanut erostaan Euroopan parlamentin edustajan tehtävästä toinen maaliskuuta lähtien ja artiklan 4 mukaisessa työjärjestyksessä todetaan, että hänen paikkansa jää nyt vapaaksi tästä päivämästä eteenpäin ja tulee kertomaan tästä asianomaisille